on julkilausumat, verovilpin ja rahanpesun vastaisten nykyisten toimien tehokkuus äskeisen Panaman tietovuodon valossa. Aluksi puheenvuoron saa rouva ministeri Hennis Blaschard. Olkaa hyvä. President, Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, Panaman papereista haluaisin aloittaa toteamalla, että kaikki tämä osoittaa jälleen kerran, tarpeen jatkaa taistelua veronpetosta ja rahanpesua vastaan. On aivan liian vaiheista esittää täyttä analyysiä Panama-papereista, mutta me kaikki, kuten tekin, olemme tutkimassa sen vaikutuksia ja mitä vastauksia antaa. Kansalliset hallitukset ovat ilmoittaneet myöskin tekemänsä tutkimuksia asiassa. Pohditaan sitä, mitä EU voi tehdä. Haluaisin sanoa, että toisaalta täytyy puhua terokysymyksiin ja toisaalta rahanpesuun. Ensinnäkin pitää katsoa kahta politiikan linjaa. Ensinnäkin tiedon saatavuutta ja toiseksi toimia, joita voidaan käyttää, joilla voidaan puuttua petostapauksiin. Komission eh, veron kierron torjuntapaketti esiteltiin tammikuussa ja se on tärkeä perusta panna toimeen kansainvälisesti standardeja, jotka ovat sitovaa eu lainsäädäntöä. On tärkeää panna toimeen myöskin kansainvälisesti sovittuja standardeja avoimuudesta – joita on kehitetty OECDssä. Huomattavaa edistystä on saatu aikaan viime vuosina, mutta kaikki kansainväliset toimijat eivät ole täysin vielä sitoutuneet reiluun pelin pelaamiseen ja näyttäisi olevan ennen kaikkea Panaman tapauksessa. Avoimuuden lisäämiseksi tarvitaan kaikki mukaan. EU keskeisenä kansallisena toimijana sen täytyy puhua yhdellä äänellä ja sen pitää vakuuttaa kumppaninsa kansainvälisellä tasolla niin, että noudatetaan enemmistön hyväksymiä standardeja. EU itsessään on sitoutunut tiedonvaihtoon. Me olemme menneet pitemmälle kuin OECDn standardit ja monet katsovat meitä, pitävät meitä uranuurtajina, mikä on hyvä asia. Meillä on myöskin hallinnollista yhteistyötä, jolla pyritään kattamaan tietoa veroratkaisuista ja joka tulee myöskin katsomaan, katsomaan maakohtaisesti, kuten on esitetty komission veronkierron torjuntapaketissa. Neuvosto on katsonut tätä maakohtaista raportointia ja toivon, että parlamentti hyväksyy asiasta oman mielipiteensä mahdollisimman pikaisesti. Tämä ei sunkaan lopu tähän. Komissio tänään hyväksyi ehdotuksen julkisesta maakohtaisesta rahoituksesta, joka koskee monikansallisia yrityksiä avoimuuden lisäämiseksi. Ja tässä esityksessä sen osalta voidaan sanoa, että neuvosto tulee kiintämään siihen huomiota ja puheenjohtajavaltio tulee pyrkiä saamaan aikaan nopeaa edistystä asiassa. Palatakseni nyt näihin paljastuksiin. En aio puhua sen kummin siitä, miten aiomme lisätä avoimuutta ja tiedonvaihtoa voidaan välttää veropetosta ja veronmaksun välttelyä samoin kuin rahanpesua on hyväksytty strategia, tiedonsa strategiasta, joka koskee tätä veronmaksun välttämispakettia ja myöskin yhteistä EUn listaa, joka olisi vastaus kolmansien maiden, jotka kieltäytyvät hyväksymästä noudattamasta verotuksessa hyvän hallinnon standardeja. Tähän esitykseen pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti, ottaen huomioon myöskin Panaman paperit. Yleisesti tammikuussa komission esityksessä oli myöskin mainittu direktiivi, joka määritti sääntöjä, liittyvät veronkierron välttämisen käytänteet, ja tätä esitystä, tätä direktiivistystä ollaan parhaillaan tutkimassa. Jotkin esitykset, jotka ovat direktiivilannuksessa, voisivat olla hyödyllisiä. Ajattelen, että me myöskin puhumme siitä, että on laillista veronmaksun välttelyä, joten tarvetta nopealle toiminnalle tässä asiassa on tärkeää, ja puheenjohtajavaltio pyrkii saamaan aikaan sopimuksen tästä ehdotuksesta vielä tämän kauden aikana, puolivuotiskauden aikana, ja minä toivon, että voimme luottaa myöskin parlamenttiin tässä asiassa. Ja lopuksi haluaisin kiinnittää huomioon käynnissä olevaan käytännössääntöryhmään, joka liittyy myöskin halli, vahingollisiin vero, veronhallintokäytäntöihin. Ja tässä pyritään katsomaan veron, käytäntöjä kolmansissa maissa, mutta on tässä nyt hyvä yhteistyötä Sveitsin ja kanssa. komissio jatkaa vuoropuhelua Liechtensteinin kanssa tämän työryhmän ja muiden maiden puol- kanssa ja myöskin muita maita EUn ulkopuolella on tarkoitus vetää tähän mukaan lähitulevaisuudessa. Herra puhemies, haluaisin pikaisesti vielä puhua veronvahanpesusta. Tämä asia, joka on läheisesti yhteydessä terrorismin rahoittamiseen, on hyvin keskeinen kysymys meille. Helmikuussa reaktona komission toimintasuunnitelmaan terrorismin rahoittamisen torjumiseksi neuvosto sopi, että se etenisi nopeasti erinäisten toimien toteuttamisessa, jotka osaltaan edistävät äh, terrorismin torjuntaa ja rahan pesua. Puhuisin ennen kaikkea niistä, jotka ovat olennaisia tässä keskustelussa tänään. Ensinnäkin ministerit korostavat sitä, että on tarvetta sellaisten maiden määritelmiselle, jossa on strategisia puutteita rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnassa. Ajattelen neljättä äh, rahanpesun torjuntapakettia. Sen mukaan jäsenvaltioiden tulisi noudattaa varovaisuja, varovaisuusmenetelmiä, jotka liittyvät rahoitusvirtoihin näihin lueteltuihin maihin. Helmikuussa me pyrimme samaan aikaan ratifiointiprosessin loppuun toukokuun alkuun mennessä, mutta tässä kuitenkin nyt olemme komissiosta eh, kiinni. Tiedän, että komissio, samoin kuin mekin, kokee, että tämä on kiireellinen asia ja tekee kovasti työtä asiassa, ja me toivon, että myöskin parlamentti näkee asian kiireellisenä. Toiseksi ministerit korostavat sen merkitystä, että että nopeutetaan rahanpesun pakettia. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sen viime vuonna. Yhteinen tavoitteemme on saada tämä prosessi päätökseen vuoden loppuun mennessä. Kolmanneksi, me olemme ryhtyneet parantamaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden rahoituksista tietoa kerävien yksilöiden välillä ja me pyrimme myöskin samanakaan parannuksia neljänteen rahanpesun torjuntadirektiivin. Olemme pyytäneet komissiota tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön rajoituksia suurille käteismaksulle ja yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa pohtia sitä, voisiko olla tarvetta toimille, joissa suuret nimellisarvoiset setelit, kuten 500 euron seteli, niiden osalta ryhtäisiin toimia. Niin kuin tiedätte, rahanpesun torjuntadirektiivi on äskettäinen ja sitä ollaan vasta siirtämässä kansallisten valtioiden lainsäädäntöön. Tietyillä alueilla on kuitenkin käynyt selväksi jo nyt, että on tarvetta selkeästi kohdistetuille muutoksille, esimerkiksi tiedonsaannin saatavuuden vahvistamista, esimerkiksi tiedon saamista pankkitililtä niin, että voidaan myöskin ottaa käyttöön tämä korkean riskin maiden luettelo ja myöskin kaupankäynti tietyillä valuutoilla. Neuvosto on valmis toimimaan tässä, ja tämä on prioriteetti kysymys, ja minäkin varma siitä, että näin tulee tapahtumaan myös parlamentissa. Tiedän, että rahanpesun kysymys ja terrorismin rahoitus on keskeinen kysymys myöskin kansainvälisesti ennen kaikkea ajatellen tätä rahoitustoimintaa Task Forcea. Ja lopuksi, eh, puhemies, haluaisin sanoa, että puheenjohtajavaltio on päättänyt ottaa Panama-paperit epävirallisessa ECOFINin kokouksessa 22. huhtikuuta Amsterdamissa ja komissio kutsutaan esittelemään poliittisen reaktion asiaan mukaan luettuna myöskin yhteenvedon omista aloitteista, jotka liittyvät rahanpesun torjuntaan ja veropetoksen torjuntaan. Ja odotankin mielenkiinnolla näitä, tätä keskustelua näistä asioista. Kiitoksia, herra puhemies. Kiitos, oma ministeri. Puheenvuoron saa nyt komission nimissä komission sen Moskovissi. Monsieur le, le président, madame euh, la... Puhemies, arvoisa neuvoston edustaja, ministeri, hyvät edustajat. Panaman paperitilanne on kiinnittänyt huomiota veroparatiisien torjuntaan ja äh, veropetosten välttämiseen. Nyt tiedämme kaikki, minkälaista, minkälaisia tilanteita on kyseessä. Kiitos medioiden. Avoimuus, hyvä hallintotapa verotusasioissa. Olemme niihin vedonneet jo parlamentti ja komissio ja kansainvälisellä tasolla tällainen äh, rahavirtojen äh, peittely, e, sen ei olisi pitänyt olla mahdollista, mutta nyt kun on tullut ilmi tällaisia tämän koko ongelman mittasuhteet ja e, kuinka haitallista tämä on ollut, niin kansalaiset eivät voi ymmärtää eivätkä hyväksyä tällaista toimintaa. jota on harjoitettu. Nyt tällainen julkinen häpäisy, sen täytyy johtaa myönteisiin toimenpiteisiin ja meidän otettava nyt tilaisuudesta vaari näiden paljastusten myötä, koska tämä on poliittinen mahdollisuus, joka meillä nyt on ja velvoite myöskin poliittinen sellainen vastata hyvin päättäväisesti tällaiseen veronkiertoon, verovälttelyyn, veropetoksiin, korruptioon ja rahanpesuun. Tämä on nyt tilaisuus vahvistaa dynamiikkaa. Meidän oh-, ohjelmassamme, joka on nyt jo hyvin kunnianhimoinen verokierron, verovälttelyn ja rahanpesun torjumiseksi, juuri nyt jäsenvaltioiden pitää muuttaa muuttaa oma poliittinen sitoumuksensa käytännön toiminnaksi ja nyt on uudelleen arvioitava kaikki meidän määräyksemme ja tunnistettava uusia toimenpiteitä, joihin voidaan ryhtyä, jotta voidaan vahvistaa Euroopan unionin puolustusta suhteessa veronkiertoon veropetuksiin. Ja tämä tapahtuu tietysti kansainvälisten kumppaniemme kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja on sitten kyseessä veroparatiisit tai muut, niin meidän pitää saada oikeudenmukaisempi ja avoimempi verotus ja varmistettava, että ennaltaehkäistään rahanpesun mahdollisuutta. Ja minusta ei pidä koko aika äh, vain syyllistää äh, ihmisiä, vaan paljon on jo tehtykin ja ajattelen, että tämä ei koskaan tule loppumaan, mutta emme me lähde aivan nollasta. Komissio on tehnyt hyvin voimakkaita aloitteita parantaakseen eh, veroympäristöä kansalaisille ja yrityksille. Ja viime kuukausina olemme esittäneet kolme eri pakettia, verouudistuspakettia. Ja eh, tässä on ensinnäkin juridisesti eh, sitovat ehm, verokierron estävät määräykset. Ensinnäkin väärinkäytösten poistaminen, ettei käytetä tällaisia offshore-yrityksiä, pöytälaatikkoyrityksiä tai muita, joilla pyritään näitä veroja välttelemään. Ja tämä Control Foreign Corporation Abuse, nämähän ovat sellaisia yrityksiä ja sellaisia paikkoja, missä itse asiassa jotkut yritykset ovat lähes välttäneet veronmaksun kokonaan. Ja juuri tämä tuli ilmi näissä Panaman papereissa. Ja mm, meillä on myös kunnianhimoisia aloitteita, joilla lisäämme verojen läpinäkyvyyttä, verotuksen läpinäkyvyyttä toisaalta yritysten tasolla ja toisaalta ihan Äh, yksilöiden verotuksen tasolla. Ja me äh, parannamme myös Euroopan unionin tasoista vero äh, läpinäkyvyyttä. ensinnäkin suhteessa kolmansiin maihin. Olen hyvin tyytyväinen, että pystyimme allekirjoittamaan ja neuvottelemaan Sveitsin kanssa ja Liechtensteinin, San Marinon kanssa ja Monakon kanssa tule, nyt lähitulevaisuudessa kahdenvälisiä sopimuksia, koska nämä ovat konkreettisia askeleita ja osoituksia kansalaisillemme, että pankkisalaisuutta ollaan nyt raottamassa, se on kuolemassa, se on poistumassa ja se on valtava menestys ja Euroopassa puhutaan meidän ehdotuksemme pohjalta, että loisimme yhteisen Euroopan laajuisen veroparatiisin luettelon ja viime tammikuussa esittelin tämän ehdotukseni ja tämä on kokonaisuudessaan veronkiertopaketti, joka nyt laitetaan neuvoston pöydälle käsiteltäväksi. Näitä uusia aloitteita esitämme ensinnäkin avoimuuden nimissä pankkisektorille Euroopassa ja tässä voisin kertoa vuodesta 2017 jäsenvaltiot voivat automaattisesti vaihtaa keskenään tietoja nimenomaan pankkitileistä, jotta nämä äh, petoksen tekijät eivät voi piilotella ulkomaisilla tileillä rahojaan tai rahanpesutoimintaa. Komissio on juuri vastikään halunnut viedä äh, veroavoimuutta vielä pidemmälle niin, että monikansallisten yritysten pitää mm, Ähm, velvoittavasti ilmoittaa maakohtaisesti äh, niiden verotuksesta, jotta päästään eroon tästä verokikkailusta. Heti alusta pitäen minä olen ollut sen puolella, että tällainen verotietojen julkistaminen olisi yleistä ja että komissio ehdottaa, että Euroopan unionista tulisi Eh, ne, jotka sanovat, että tämä ei ole riittävää, että me olisimme ensimmäinen maailman talousalue, missä todella maakohtaisesti julkaistaisiin nämä yritysten verotustiedot. Herra Lambers, tiedättehän, kuten minäkin, että OECD, sehän on ehdottanut, että tämä rajoittuisi pelkästään nyt verohallintojen välisen yhteistyön tasolle. Tiedän, että monet meistä ja monet teistä kysyvät, että mikä olisi se raja-arvo, 750 000 euroa vai joku muu, 90 prosenttia mm, eh, toiminnasta tulisi tämän alaisuuteen, tai jos menemme sitten Euroopan unionin ulkopuolelle. Haluan sanoa, että ensinnäkin meillä on kokonaislukuja Euroopan unionin alueelta, mutta me haluamme myös yksityiskohtaista tietoa monikansallisen yrityksen toiminnasta, jos se toimii veroparatiisien alueella. Eli missään ei voisi piilotella näitä ähm, varoja ja verotusta voitaisiin siksi toimeenpanna tehokkaammin ja näin voimme tehdä yhteistyötä jatkossakin. Tiettyjä verotuksellisia aloitteita on nyt pantu alulle avoimuuden nimistä ensinnäkin ja meillä on vielä neuvoston pöydällä useita tärkeitä aloitteita. Panama-paperit tapaus osoittaa sitä kunnianhimotasoa, mitä komissio ja parlamentti haluaa tavoitella, jotta veroparatiiseista päästäisiin eroon ja veronkiertoa ja veronvälttelyä voitaisiin, ähm, se voitaisiin poistaa. Mitä tulee, ja rahanpesu koskee sama asia. Meidän on välttämättä poliittisesti sitouduttava nyt loppuvuoteen äh, mennessä rahanpesudirektiivin äh, aikaansaamiseksi ja sen läpimenemiseksi, jotta esimerkiksi näiden äh, trustirahastojen ja yritysten osalta parlamentti tietää sen jo hyvin, että se on hyvin keskeistä, että rahoitusjärjestelmiä ei saa käyttää rikollisesti rahanpesutoimintaan. Ja me olemme valmiita antamaan kaiken tukemme, jotta voimme helpottaa tätä siirtymäprosessia ja näiden määräysten toimeenpanoa. Ja kuten tiedätte, niin kuin minäkin ja varmasti neuvoston puheenjohtajistokin sen tietää, että tässä halutaan hyödyttää jäsenvaltioita ensisijaisesti. Tämä on se Panaman paperien ensisijainen viesti että jäsenvaltiot ymmärtäisivät, että näissä asioissa ei vaan voi olla liikaa varovainen ja että avoimuusvaatimus koskee aivan kaikkia. Mitä vielä voitaisiin tehdä? Paljon on jo tehty ja paljossa on onnistuttukin rahanpesun torjunnassa ja veronkierron vähentämisessä – mutta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta voimme vähentää näitä vääristymiä lainsäädäntöjen välillä ja jotta me voimme tehdä täydellistä yhteistyötä keskenämme. Mutta meillä on tiettyjä avainsektoreja, missä tarvitsemme vielä lisää työtä. Ensinnäkin meillä on vieläkin tietty määrä ehdotuksia, jotka ovat nyt neuvoston pöydällä ja jotka vaikuttavat merkittävästi ajattelen erityisesti nyt tässä direktiiviä joka koskee nimenomaan veronkiertoa, veronkierron torjumista. Ja toivon, että Hollanti puheenjohtajamaana äh, tulee hyväksymään tämän. Ministeri, te mainitsitte ECOFIN, epävirallisen ECOFIN äh, kokouksen 22.4. Äh, ja tiedän, että Dijsselbloem, niin kuin minäkin, me haluamme, että tämä paketti on siellä pöydällä ja se hyväksytään kokonaispakettina. Ja haluan sanoa niille ministereille, jotka haluavat siitä vain puolikkaan, että jos he saavat puolikkaan, he saavat vain puolikkaan tuloksistakin. Ei meillä ole oikeutta tehdä näin. Meidän pitää nyt mennä ihan maaliin saakka. Ja nyt on todella korkea aika laatia tällainen Euroopan laajainen musta lista veroparatiiseista – Komissiolla on jo lista, mutta se on vasta tällainen parha, parhaista parhaat luettelo. Se on aivan liian äm, mm, kapealainen. Portugalissa, Portugalista Portugalissa on esimerkiksi lista, jossa on 85 veroparatiisia. No Saksassa on lista, jossa on nolla. No jos ajattelemme Panamaa vaikka, no koko maailma tietää nyt, minkälainen veroparatiisi se on, ja toivottavasti sekin tulee muuttumaan tässä. Mutta meillä on kahdeksan ja yhdeksäs liittyy Euroopan unionissa tällaisen, tällaisten listen tekemiseen. Eli meidän täytyy saada nyt todellinen Euroopan laajuinen lista eri veroparatiiseista, ja ehdotan, että me asetamme tälle kuuden kuukauden määräajan, jotta saamme sellaisen aikaan. Se on Euroopan tasolla kyllä hyvin nopea aikataulu, mutta olen varma, että me pystymme siihen. Meidän täytyy myös vahvistaa edelleen meidän sääntöarsenaaliamme sen suhteen, että mehän olemme jo ilmoittaneet rahanpesun vastaisen direktiivin uudistamisesta kesäkuulle tänä vuonna ja meidän pitää myöskin ottaa huomioon tässä direktiiviuudistuksessa Panama-paperien merkitys. Ja tämähän on mitä suurimmassa määrin kansainvälinen ulottuvuudeltaan tämä aihe ja Eurooppa on jo muuta maailmaa edellä ja Euroopalla on nyt mahdollisuus olla johtajana ja edelläkävijänä tässä asiassa. Maailmanlaajuinen yhteistyö tietysti olisi vielä tehokkaampaa ja siksi meidän pitää sitten G20-tasolla ehdottaa uutta etappia ja askelta ensi torstaista eteenpäin äh, valtiovarainministerit kokoontuvat Washingtoniin, siis maailman valtiovarainministerit, ja siellä pidetään kokous G20-piirissä, jossa nimenomaan puhutaan näistä asioista. Euroopan komissio on siellä ehdottamassa, että otetaan paskel vielä eteenpäin. Ja näen paljon tyytyväisiä ministereitä, koska monet haluavat mennä siihen suuntaan ja puhua yhdellä äänellä tästä asiasta. Hyvät kuulijat, tällä johdannolla halusin antaa teille pienen tilannekatsauksen siitä, minkälaisiin toimiin me voimme Eh, ryhtyä, jotta saamme tällaiset hämärät rakennelmat eh, pois, eh, veronvälttelyn ja kierron pois. Ja tiedän, että komissio voi luottaa Euroopan parlamenttiin siinä, että se antaa sytykkeitä tälle keskustelulle, ylläpitää keskustelua asiasta ja että pääsemme tässä seuraavaan vaiheeseen. Komissio, voitte myös luottaa meihin tässä asiassa. Me olemme luonnollisia liittolaisia. Meillä voi olla pieniä eroavaisuuksia, nyansseja, mutta perusperiaatteesta teemme varmasti yhteistyötä ja pystymme käsi kädessä työskentelemään omine erityispiirteinemme ja menemään niin pitkälle kuin Euroopan kansalaiset meiltä sitä haluavat ja että avoimuus mahdollistaa sen, että poistamme nämä vääristyneet menetelmät Odotan innolla tälle jatkoa ja tulevina viikkoina ja kuukausina edistystä varmasti tapahtuu. Jos minulla ei riittävästi olisi työtä veron kierron poistamisessa tämän mandaatin aikana, niin varmasti tulen jatkamaan tätä taistelua, koska tätä, tämä, tätä taistelua ei koskaan saa jättää. Kiitos komission jäsen. Puheenvuoron saa nyt keskustelussa kansanpuolueen puolesta edustaja Salva Videkain. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kansalaiset alkavat olla väsyneitä. On meidän vastuullamme välttää sitä, että he väsyvät ja että he eivät näe meitä ongelmana, vaan ratkaisuna. Ja tämän vuoksi meidän täytyy toimia tuntuvasti Panama-paperien paljastukset ovat yksi jälleen kerran siitä, että pitää jatkaa sitä, mitä on tehty, eli lisätä verotuksellista avoimuutta. Komissio sen puhui siitä, että nyt edessämme on poliittinen mahdollisuus, jota me emme saa hukata. Eikä ole mitään epäilystäkään siitä, eh, herra komission, että me tuemme teitä kaikissa niissä esityksissä, joita tänään olette esittänyt, ja kaikissa niissä asioissa, joita tuet tulevaisuudessa, joita tuntuvasti taistellaan veronpetosta vastaan, koska on ehdottoman välttämätöntä tarttua tähän ongelmaan, ja kuten komission sen totesi, tämä ei ole mitään, mikä olisi yksinomaista Euroopan unionille. Kysymys on maailmanlaajuisesta ongelmasta, johon voidaan tarttua vain käyttäen globaalia vastausta, joka koskettaa mahdollisimman monta maata. On se, että voidaan luoda yritys, yhtiö, Panamaan ei ole laitonta, mutta laita voi olla se, mitä sillä tehdään. Eikä ole meidän vastuullamme, vastuullamme siis meidän vastuullamme välttää sitä, että tällaisia yrityksiä käytetään petokseen tekemiseen. Me tulemme puolustamaan sitä, että saadaan yhä enemmän avoimuutta. Eh, verotukseen kansanpuolueen ryhmä Kiitä, että Panaman hallitus pyytää, että Panaman hallitus ja tämä yritys tulevat todistajiksi Euroopan parlamentti, kun ovat tehneet lukuisat yritykseen ja erityiset valtiot takse-valiokunnassa. Ja toivon, että Panaman hallitus harjoittaa yhteistyötä meidän kanssamme. Me emme voi sallia sitä, että käytetään tällaisesta liiketoiminnan mallia, jolla elätään toisten valtioiden kustannuksella. Tätä komission jäsen ei selkeästi määritellyt. Tämä on todellakin erittäin vakava asia. Kiitoksia puhemies. Kiitos herra Salva. Nyt sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta puheenjohtaja Pitella. Niin, miljardeja euroja äh, poistuu julkisen äh, talouden piiristä. Äh, rahaa pestään ja sitä jopa kätketään mafian tarkoituksiin. Tästä on kyse. Korruptiota. Meidän kapitalismimme on korruptoitunutta ja pahan infektoimaa. Sosiaalidemokraatteina me emme kestä kerta kaikkiaan veroparatiiseja. Meillä on siihen täydellinen nolla ja Siksi täällä Euroopan parlamentissa haluamme perustaa tutkintavaliokunnan, jotta voimme tehdä kaikkemme torjuaksemme veron, verojen kiertoa ja välttelyä koska sitä emme siedä. Ah, haluamme myös kansainvälisen konferenssin, joka voisi keskustella ähm, veronkierron torjumista. Ja pyydänkin komissaari Moskovitsia tekemään yhteistyötä tässä. Tämä on äärimmäisen tärkeä osa äh, sitä syytä, miksi mekin sosialisteina halusimme valita Junckerin komission, äh, nimetä sen virkaan. Ähm, haluamme, äh, että tästä veronkierron ikeestä päästään eroon. Haluan, että kaikki ovat rohkeampia. Lähdetään maakohtaiseen raportointiin. Sitä täytyy edellyttää kaikilta mailta on aivan varma, että äh, <clears throat> maakohtainen raportointi tuo jo hyvää äh, tulosta, mutta meidän täytyy mennä vielä pidemmälle. Kyse on syövästä, joka jäytää julkista talouttamme. Äh, on erittäin tärkeää, että tähän puututaan. Meillä on jo mietintö kauppasalaisuuksista tai liikesalaisuuksista ja se on ensimmäinen askel tarvitaan myös veropohjan harmonisointia, tarvitaan mustalista veroparatiiseista ja tarvitaan sanktioita veronkiertäjille. Veronkierron torjamisen täytyy olla tämän komission ja parlamentin mandaatin prioriteetti. Pitellä edustaja Kasalla on kysymys teille. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Me kunnioitan herra Pitella, hän on vilpitön poliitikko. Minä olen hänen kanssaan yhtä mieltä, kun hän sanoo, että meitä ei saa olla mitään suvaitsevaisuutta niitä kohtaa, jotka ovat mukana tässä skandalissa. Haluan kuitenkin tietää, miten, herra Pitellalta, miten voimme saada lisää toimia. Meillä on yksi Euroopan hall, hallitus mukana. Meillä on ministeri maasta parlamentin jäsen ja myöskin eräs kabinettipäällikkö Euroopan olevista maasta, he ovat kaikki sosialisteja. Meidän ei täytyy tässä noita hyökkäämään puolueita vastaan, mutta mikä on oikein, mikä on Euroopan kansalaisten etujen mukaista tässä? En minä halua tässä äh, <clears throat> ketään syrjiä. Ei minä puhunut mistään äh, voittopoteista Eh, enkä myöskään poliittisista eh, voitoista. Meidän täytyy eh, tehdä selväksi se, että se selkeys, jota minä vaadin, sitä täytyy, sen täytyy valita kaikkialla. Isäryhmän puolesta nyt, isäryhmän puolesta nyt herra Luke. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, tässä on suuri skandaali. Siitä on epäilystäkään. Panama-paperit ovat paljastaneet tämän, mutta sen, siitä on jo puhuttu aiemminkin. Ja voikin kysyä, miksi ei jo aiemmin ryhdytty toimiin. Nythän on niin, että kun astiassa on reikä ja siitä vesi valuu ulos, se on tietysti huonoa käytöstä vedetä, mutta ennemmin pitää kysyä, kuka on valinnut tämän huonon astian. Joten miten verolainsäädäntö ylipäätään on luonut tällaiset mahdollisuudet välttää veronmaksua tai veron kiertoa tai rahanpesua tässä, niin että sitä voidaan harjoittaa tällaisessa määrin? eivätkö veroviranomaiset ole huomanneet tätä, vai onko niin, että veroviranomaiset ovat tunteneet asian jo pitkään kaikissa maissa, että on tällaista verovilppiä ja rahanpesua, ja ehkä kenties he ovat jo ilmoittaneet tämän jo aikaa sitten valtiovarainministeriöille, ja silloin voikin sitten kysyä, miksi ministeriöissä ei ole ryhty toimiin. Kysymyshän on silloin suuresta poliittisesta epäonnistumisesta. Hallitukset ovat tienneet jo pitkään tämän, ja kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on tiedetty, että tapahtuu tällaista veronmaksun välttelyä ja mitä niillä on tapahtunut. Ja se on se todellinen skandaali. Kiitos. Ja nyt liberaaliryhmän puolesta edustaja Goulard. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Kiitos komissaari. On hyvä, että Alankomaiden ministeristä lähetetään puolustusministeri, kun tässä pyritään nyt todellakin tätä veronkiertoa torjumaan ja ja puolustautumaan sieltä. Liberaaleilla ei ole epäilystäkään tästä asiasta. Meillä on kahden tason toimintaa, mitä pitää tehdä. Meidän pitää yrittää syventää työtä, jota journalistit ovat tehneet, jolle komissiokin kunnioistustaan osoitti pitää varmistaa, mitä todella on tapahtunut. Onko meillä todella kaikki tieto käytössämme? Se on siis tutkintaa ja on samalla katsottava myös yksityisyyden suojaa. Mitä tulee sitten talous- ja raha-asioihin, niin verotus. Usein tästä käytetään vähän hassua käännöstä tästä sanasta fiscal ranskaksi, joka tarkoittaa siis verotusta englanniksi, niin me olemme tyytyväisiä nyt uusiin ehdotuksiin, joita meillä on esitetty se työ, mitä komissio on asiassa pannut liikkeelle. Mutta on toinenkin taso, jonka Pitellä otti esiin. Nimittäin on tärkeä kysymys kaikki, mikä liittyy rikollisuuteen, likaisen rahan pesu, äh, rikollinen toiminta ja parlamentin pitäisi mobilisoitua myös toimivaltuutensa rajoissa tässä asiassa, mutta ei pidä tyytyä vain paperille asioiden laittamiseen. Meidän pitää todella myös saada seuraamuksia niille, jotka eivät sääntöjä noudata ja meidän pitäisi maailmanlaajuisesti syventää tätä työtä. Hyviksimme pienen omaloitteisen mietinnön ähm, maailmanlaajuisesta tasosta tässä asiassa. Mielestäni meidän pitäisi keskustella keskustella näistä seuraamuksista. Mehän olemme oikeusvaltio yhteisö ja tämän pitäisi koskea maailmanlaajuisesti kaikkia. Ja olemme käytössänne puheenjohtajisto ja komissio tämän asian edistämisestä. Valitettavasti tämä ei ole vielä poistumasta tutkastamme vähin aikoihin. No, Kiitos. Puheenvuoron saa nyt GUE-ryhmän puolesta edustaja Massi. Puhemies, Panama liiksessä on kysymys järjestäytyneestä rikollisuudesta, jota harjoittavat rikkaat ja voimakkaat. Moseka Fonseca on Saksan pankin ja muiden yritysten nimissä pessyt puhdasta kertaa. Islamilainen valtio voidellekin käyttää kansallista SWIFT-järjestelmää likaisella rahalla sitten maksetaan murhat Pariisissa ja Brysselissä. Onpa hienoa seuruetta, jotka ovat tällä Panaman listalla. Venäläisiä sutenööriä, ukrainalainen oligarkki ja presidentti Porosenko, brittien, Britannian pääministeri Cameron, FIFA, EUn komission jäsenen Kaneten vaimo ja Front National. Minulla on oma nimeni, oman, oman kirjelaatikkoni päällä. Enemmistö väestöstä maksaa veroa jokaisesta kovalla työllä ansaitusta sentistä. Totta on, että kun jotkut superrikkaat haluavat yhä suuremman osan kakusta, he joutuvat viemään sen muilta. Tämä on puhdasta varkautta. Keskustelu Panamasta paljastaa myös tekopyhyyttä. Saksa, joka on finanssisalaisuusindeksillä viisi paikkaa ennen Panamaa ei halua paljastaa rekisteriä pöytälaatikkofirmojen omistajista. Pankeilla ei mitään perättävää Saksassa. Neljällä rahanpesudirektiivillä EU:ssa laillistetaan pöytälaatikkofirmojen näennäisjohtajat. Cameron oli, teki poikkeuksen äh, offshore-trusteille ja äh, pysäköisten rahaa. Alankomaat äh, ei verota rahan, rahoja, jotka tulevat veroparatiiseista. Yhdysvalloissa on Delaware ja se ei halua tietovaihtoa. Me tarvitsemme äh, lähdeveroa, äh, vero, rahaviro, viro, var, rahavirolle, jotka tulevat verovirastoista. Pankit vielä itse pois, jotka harjoittavat veropetosta. Me tarvitsemme julkisen rekisterin ja todellisista pöytälaatikkojen firmojen omistajista omaisuusrekisterin omaisuusveron. Me tarvitsemme myöskin raportointia konserneista kaikista maista, eikä mitään mustien listojen basaaria. Me haluamme pysyvän tutkintavaliokunnan veropeto, veroparatiiseista. Tämä, jos tällainen olisi tehty aiemmin, meillä olisi tehdä aiemmin. Jeesus jo tiesi, että ne menee kameli neulasemaan lävitse kuin rikas paratiisiin. Jeesus ei voinut tietää, että tätä varten olemassa veroparatiiseja. Veroparatiisi pitää kuivattaa EU ja EUn ulkopuolella, eikä pidä pitää mitään sunnuntai-puheita. Nyt vihreiden puolesta herra Lamberts. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Kansalaisten tunnelmat ovat nyt sellaiset, että demokratiamme ei enää toimi kuin korkeintaan pienelle vähemmistölle. Ja kymmenen päivää Panama-paperiskandaalien äh, jälkeen hyväksyttiin direktiivi, joka äh, tukee sillä äh, verukkeella, että tuetaan yrityksiä, ja siis liikesalaisuuksia salaisuuksia, niin estää tavallaan sitoo journalistien kädet, nimenomaan niiden, jotka olivat Panaman papereiden eh, takana. Minä en todella, minä, minä olen täysin ö, eh, suivaantunut. Nyt kolme vuotta sitten ö, eh, oli Lux, LuxLeaks skandaali ja vain vähän aikaa sitten annettiin määräys siitä, että että kaikkien pankkien täytyy paljastaa, siis kaikille pankeille asetettiin raportointivelvollisuus, mutta komissio tässä vain pelaa aikaa. Te ette selvästi halua tätä. Teillä ei ole mitään perusteita enää rajoittaa rajoittaa maakohtaista raportointia tiettyihin maihin tai tiettyihin yrityksiin. PK, yritys, joka toimii Belgiassa ja Ranskassa, tietää kuinka monta työntekijää sillä on, mikä on se liikevaihto. Ja se tietää, ei ole mitään järkeä pimittää tätä tietoa, ellei, kyse, ellei sitten ole jotain salattavaa. Yksikään maa ei voi välttää välttyä tältä velvoitteelta. Jos te ette ryhdy toimimaan, niin se tarkoittaa sitä, että te pelaatte aikaa. Business Europe on keskusjärjestö, joka edustaa kaikkia yrityksiä, liike-elämää. Se ei halua tätä, tämän tapahtuvan ja se, se pahentaa meidän mainettamme ja niin te nyt tekin. E nyt EFDD-ryhmän puolesta herra Wolf. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Panama-paperien julkitulon jälkeen poliitikot huutelevat ja sanovat, että rikkaat eivät maksa tarpeeksi veroa. Kuten Moskovici hänen puheessaan meille, hän haluaa, että rikkaat maksavat reilun osuuden. Herra Moskovici, eh, tehän olette yksi näistä rikkaista yli 20 000 euroa kuussa. Teillä on myös asumistuki mm, tuhansia euroja ja valtavat äh, rahavarat. 300 000 euroa vuodessa menee eläkerahastoon. Sanoitte, että veroavoimuuden pitäisi koskea kaikkia. Niinpä sanon minä teille, sovitaanko, että te ja muut komissaarit tulevat ilmo- tulette ilmoittamaan verotietonne julkisesti niin, että nähdään, mikä on komission veroavoimuutta avoimuus. Haluatte myös poistaa veroparatiisit. No hyvä, olen samaa mieltä. Siksi voisitteko myös Euroopan suurimman veroparatiisin eli Brysselin avata ja poistaa? Belgialaiset inhoavat näitä 30-50 prosentin veroja, niin EU-virkamiehet ja EU-työntekijät maksavat vain noin 8 prosenttia veroa kun meillä on nuorisotyöttömyys valtava 30-40 prosenttia jopa enemmän joissain maissa, te nautitte siitä ylellisyydestä korkea palkka ja pienet verot. Ja MEPit maksavat mm, samaa veroa kuin omissa maissaan muut. Suurin skandaali on se, että kun kansalaiset maksavat omat veronsa, eurokraatit eivät maksa yhtään mitään. Siinäpä teille skandaali. Köszönöm, Mr. Wolf. Következő hozzászóló. Kiitoksia. Edustaja Wolf, seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Mono. Monsieur le commissaire. Arvon komissaari, tässä on taas uusi äh, skandaali, Panama Papers, äh, Front National äh, äh, haluaa pitää kiinni äh, siitä, että haluamme torjua veronkiertoa ja verojen välttelyä. Me olemme äh, parlamenttikaudastamme, äh, kautamme alusta saakka halunneet tehdä. Me olemme osoittaneet sormella Junckeria ja tiettyjen hallitusten tekopyhyyttä. Äh, samalla kun valtioiden velka ja alijäämä kasvaa, niin rahaa viedään ulkomaille. On tärkeää, että Äh, sellaisten amerikkalaisen firmojen kuin Facebook, Google, Apple ja muut ähm, toiminta, toimintaa mm, tuomitaan. Kaikkien niiden, äh, jotka suosivat veronkiertoa, myös äh, erilaiset kirjanpitoyritykset, suuret sellaiset, ne osallistuvat tähän pimittämiseen. On ilahduttavaa, että kansainväliset toimittajat paljastivat nämä veroparatiisit. Yksikään Wall Streetin suuri pankki tai suuri yritys ei enää pysty ei enää pysty peittelemään toimintaansa, olipa kyse sitten kelloksista tai Rockefellerista, Rockefellerista tai kenestä tahansa. Maapal- maailman talous on nyt siinä jamassa, että meidän täytyy puuttua tähän asiaan. Ja puhujan mikrofoni sammutettiin. Kiitoksia kovasti. Teille olisi sininen kortti. Hyväksyttekö? Kyllä. Lavrio. Lavrio, saatte sitä kysymyksenne. Oui, madame la présidente. Je met... Kyllä, puhemies. Yllätyn, että 2,3 minuuttia kaksi ja puoli minuuttia Front Nationalin edustaja puhui, mutta Front Nationalin perustajallahan on Panamassa myös omia säästöjä ja vaalikampanjat myös mainittiin Panama liiksissä. Eli ehkä kannattaisi vähän itsekritiikkiä harjoittaa tässä kohtaa. Niin, no hyvähän teidän on siinä puhua, eikö vaikka? paitsi että Front Nationilla ei ole mitään tekemistä tällaisten ö, veroparatiisien kanssa. Minä olen Front Nationalin jäsen ja ne henkilöt, joihin viittasitte, ö, voivat itse osoittaa, että heillä ei ole mitään tekemistä tällaisen kanssa, mitä Monsieur Le Penin tulee. Hänellä ei myöskään ole mitään tekemistä näiden kanssa. Ja tässä on kyse herjauksesta te käyttäydytte nyt niin, että ette puhu totuutta. Hyvät kollegat, olkaahan rauhassa siellä. Fontulissa Offshore-yritykset Panamassa vahvistivat sen, mitä tiesimme, että epäilimme. Euroopan poliittinen järjestys seuraa korruptoituneita liikemiehiä ja samalla pakottaa sitten kansalaisille tällaisia säästötoimenpiteitä ja ovat ikään kuin veron välttelyn ristiretkeilijöitä. Tulevatko verovarat laittomista toimista ne, jotka ovat vastuussa, heidän pitäisi, eh, jotka ovat syyllisiä, heidät pitäisi pistää vastuuseen. Ja kaikki ne, joilla on offshore-yrityksissä tilejä, ne nimet, jotka on paljastettu, <laughs> ovat, se on vain pieni määrä kokonaisuudesta. Meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta tällaisia ilmiöitä ei äm, syntyisi lisää. Offshore-yrityksillä ei ole muita tavoitteita. Ne auttavat eh, rikkaita siinä, etteivät he joutuisi maksamaan suurista rikkauksistaan veroja. Onko mitään hyötyä näistä yrityksistä sitten? Onko mitään syytä, miksi näitä veroparatiisiyrityksiä on? Ei ole mitään syytä. Siksi meidän pitäisi kieltää tällaisten offshore-yritysten toiminta. Jos ne haluavat toimia Euroopassa, niillä pitäisi olla Euroopassa mm, verotili ja niiden pitäisi maksaa veroja Eurooppaan. Yritykset, joilla ei ole syytä olla olemassa, niin niiden, ne pitäisi poistaa, mutta poliittista tahtoa niiden poistamiselle ei ole. Olemme nähneet, kuinka pieni, mm, kuinka suuri osa näistä yrityksistä kuuluu poliitikoille nimenomaan. Meillä on sininen kortti herra Korvin Mikkeltä. Oletteko valmis hyväksymään sen? Yes.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 tämän järjestelmän ansiosta. Eikö tässä ole, eh, eikö, onko tämä oikeudenmukaista? Eh, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καταλυστεύει στους Ευρωπαίους πολίτες και... Niin, tässähän ryöstetään Euroopan kansalaisilta rahaa. Ja samaan aikaan, niin kuin Panama-paperit osoittivat, niin poliitikot ovat tällaisia salaisia summia nimenomaan sijoittaneet näihin yrityksiin. Seuraava puhuja Seuraavat puheenvuorot ovat yksittäisiä puheenvuoroja. Ensimmäisenä edustaja Niirmajer, olkaa hyvä. Teillä on puheaikaa puolitoista minuuttia. Uh, uh, Kiitoksia kovasti puhemies. Mielestäni Panaman paperit osoittavat, että meidän täytyy ryhtyä uh, ponnekkaisiin toimiin, jotta voimme torjua veron kiertoa. Kyse ei ole ainoastaan siitä rahasta, joka meiltä menee sivusuun, vaan myös markkinoiden reiluudesta ja hallinnointikyvystämme. On ymmärrettävä, että Panamaan papereiden ja liiksien välillä on tiettyjä eroja. Panaman äm, tilit kuuluvat yksilöille. Tässä siis LuxLeakin liikissä on kyse ää, ää, yksityisistä firmoista, kun taas Panaman papereissa veronkierrosta, nimenomaan veronkierrosta ja välttelystä. On myös ymmärrettävä, että monissa tapauksissa näissä Panaman papereissa rikokset ovat jo vähän vanhempia, tai nämä toimet ovat jo vähän vanhempia. Kun minä olen kyllä tietoinen siitä, että ne veronkierron keinot, joista Panaman papereissa puhutaan, niin niihin on jo puututtu viime vuosina, kuten informaation vaihto ja niin edespäin. Joten toivoisin, että komissio nyt tarkastaisi, ovatko ne toimet, joihin on ryhdytty, ovatko ne riittäviä ja mitä puuttuu, minkälaisia aukkoja sääntelyssä vielä on. Haluaisin myös rohkaista komissiota jatkamaan verotoimiaan, erityisesti yritysveroon liittyen ja tiedon keruun osalta myös. Saatte täyden tukeni. Kiitos. Elisa Ferreira, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Panama-paperit paljastukset tekevät selväksi jälleen kerran, kuinka paljon on panostettu tutkintaan, kuinka paljon nämä paljastajat töitä tekevät. Muistatteko LuxLeaksin? Tulee, tullaan järjestämään kauppasalaisuus äm, tuomioistuin käsittelyjä LuxLeaksin tiimoilta. Ja haluaisin, että meillä olisi tällainen oikeudellisen suojelun direktiivi tai lainsäädäntöaloite, jotta voitaisiin suojata näitä mm, paljastajia. Eh, nimittäin Panama-paperit on vain jäävuoren huippu. Nythän vasta eh, ryhdymme oppimaan, kuinka paljon näitä veroparatiiseja on ja mm, minkälaisia tahoja on mukana tässä petoksen teossa. En osoita nyt komissiota syyttävällä sormella, vaan itse asiassa haluan kannustaa teitä rohkeuteen ja käännyn myös neuvoston puoleen. Olkaa tekin rohkeita työssänne, sillä te olette todella nyt osoittaneet tämän skandaalin mittakaavan. Neuvosto ei tähän mennessä ole riittävän nopeasti toiminut verotuksessa. Seuraavaksi edustaja Loons. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter. Keihard, zo moeten we de Panama-schandalen. Kiitoksia, puhemies. Meidän täytyy määrätietoisesti vastata tämänkaltaiseen skandaaliin. Tietyt eivät halua maksaa veroja, kietävät niitä, kun taas tavallisen kansalaisen täytyy maksaa veroja. Tätä ei voida sieltä. Meidän täytyy torjua tätä veronkiertoa ja välttelyä, parantaa veroviranomaisten yhteistyötä. Yhteistyö, avoimuus, ne ovat kaiken A ja O. Joidenkin Ähm, unelma tuntuu olevan se, että nostetaan veroja, mutta siihen ei pidä ryhtyä, koska jotkut yksilöt maksavat jo kolme neljännestä tuloista, äh, vero, veroja tuloistaan, joten äh, ei, emme voi ajatella verojen nostamista. Äh, meidän täytyy ryhtyä aivan muunlaisiin toimiin. On myös kiinnitetty huomiota Euroopan keskus pankin toimintaan. Kyllä on niin, että kaikkien täytyy maksaa osuutensa. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Toira. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Rova komission jäsen, herra komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Panamo-tietovuoto on suurin historiassa 11,6 miljoonaa asiakirjaa ja niin se tuo julki järkyttävän tilanteen veroparatiisista tiedettiin, että ulottuvuus on valtava ja kysymys on henkilöistä, jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen eliittiin, taiteilijoita, urheilijoita, näyttelijöitikkoja. Ja jos kansalaiset saavat sellaisen vaikutelman, että politiikka tästä syystä ei toimi tällaista veron maksamisen välttämistä vastaan siksi, että mukana on poliitikkoja, se vie pohjaa pois demokraattiselta legitimiteetiltä. Siksi on todella Euroopan parlamentilla nyt halua selvittää asia kansalaisten toimeksiannosta. Takse 1 loi perustan. Me emme ole sokeita, mitä tuli veroparatiiseihin. Me vaadimme toimenpiteitä, me vaadimme komissiota esittämään määritelmiä ja laatimaan toimenpidepaketin. Joitakin asioita on nyt esitetty, mutta tämä ei riitä. Me tarvitsemme taksevaliokunnan, joka saa tutkintavaltuudet. Seuraava puhuja on edustaja Matias. Olkaa hyvä. Puheaika on yksi minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies, komissaari. Jos Panaman paperit ovat vain jäävuoren huippu, niin sanoisin, että meidän tulisi oikeastaan puhua myös itsestämme ja ylipäänsä veroparatiisien olemassaolosta. Kukaan ei pidä niistä, mutta kukaan ei näytä haluavan tehdä mitään niistä pois eh, eh, pääsemiseksi ja niistä eron hankkiutumiseksi. Ainoastaan ähm, Poistamalla veroparatiisit voimme varmistaa sen, että veroja ei pyritä kiertämään. Sellaiset maat kuin Belgia, Hollanti, Luxemburg, ähm, Madeira, ne toimivat veroparatiiseina. Ja koska meillä on niin monia veroparatiiseja täällä Euroopassa, niin itse asiassa tämä on Euroopan oma ongelma. Se, että meillä vielä on veroparatiiseja Euroopassa, on asia. Ähm, se tarkoittaa sitä, että me lähetämme sellaisen viestin kansalaisille, että jos onnistuu välttämään maksamasta 100 euroa, niin on rikollinen. Muuten on hieno yrittäjä. Edustaja Kiikolt, puolitoista minuuttia, onko hyvä. Komissio ja sen kollegat, minusta on hyvin tärkeää, kun me katsomme tätä skandaalia, että tämä ei ole pääasiassa veroskandaali. Kysymys on veron rahanpesuskandaalista ja sillä on verotuksellisia vaikutuksia useimmat toimet, jotka on paljastettu, ovat sellaisia, että mitä Eurooppaan tulee, ovat ristiriidassa olemassa olevan veron lainsäädännön kanssa, jota on tullut vuodesta 2005. Siksi meidän pitää vakavasti panna toimeen olemassa oleva lainsäädäntö. Minä sain ilmiantajalta tietoa, joka oli yhteydessä komissioon vuosia sitten, et, jotta vaatisin sitä, että rahanpesulainsäädännön toimenkossa täytyy panna toimeen. Siksi on laillista, että tämä parlamentti tutkii sitä, miksi jäsenvaltiot eivät pane toimeen eurooppalaista lainsäädäntöä ja miksi komissio ei vaadi riittävästi sitä, että lainsäädäntö todellakin saavuttaa jäsenvaltioissa eh, todellisuuden. Siksi minä vetoan komissioon, että se välittömästi käynnistää rikkomusmenettelyn jäsenvaltioita vastaan sen varmistamiseksi, että olemassa olevaa lainsäädäntöä pannaan toimeen. Ja tämän parlamentin täytyy luoda tutkintavaliokunta, jotta voidaan tutkia tällaista toimenpanon puutetta. Ja lopuksi on hyvin tärkeää, jos me käynnistämme uuden valiokunnan, me emme silloin saa tuhota, laittaa sivuun sitä työtä, kun me teemme taksissa, vaan katsomme, mitä siellä on tehty, koska kansalaiset hyväksyvät sitä, että hyppäämme skandaalista toiseen, emmekä saata mitään työtä päätökseen. Se ei ole hyväksyttävää. Kiitos. Seuraavaksi Barbara Kappel. Puolitoista minuuttia. Danke, Frau Präsidentin, Frau Kiitos puhemies, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen. OECD-tutkimuksen mukaan jopa 210 miljardia euroa tulee menetyksiä näiden tämän takia. Tämä tekee selväksi, että aggressiivista verosuunnittelua prioriteerisesti toteutetaan. Pitää olla tavoitteena, että tuotto verotetaan siellä, missä taloudellista toimintaa on. OECDn BEPS-aloite on tärkeä aloite, veron vilpin globaalin ongelman ratkaisemiseksi. Tässä toimintasuunnitelmassa puhutaan siitä, että kansainvälisesti lisättäisiin läpinäkyvyyttä ja koordinoitaisiin tuottojen verotusta. Panama ja USA eivät kuitenkaan ole toteuttanut tämä, tätä toimintasuunnitelmaa Delawareissa on itse asiassa enemmän postilaatikoyrityksiä kuin asukkaita ja North ja South Dakotassakin on tällaista toimintaa. Voidaan äh, perustaa yritys vain äh, sähköpostiosoitteen avulla. Ekon mietintökin vaatii verovälttelyn äh, poistamista niille yrityksille, jotka, joiden vuosi liikevaihto on yli 750 miljoonaa, niille pitäisi tuoda avoimuussäännöt, mutta tämä ei riitä tällainen avoimuusrekisteri. Me tarvitsemme kansainvälisen rekisterin todellisista edunsaajista ja määräaikojen tiukuttamista. Kiitos. Seuraavaksi David Kaasa, puolitoista minuuttia Kiitoksia, puhemies. Euroopan unioni on tehnyt merkittäviä muutoksia, jotta voidaan torjua rahanpesua ja jotta olisi enemmän verotuksen läpinäkyvyyttä. Mutta Panama-tapaus osoittaa meille, että ne, jotka aikovat tehdä petoksia ja jos on riittävästi valtaa, niin silloin on mahdollista kiertää sääntöjä. Ja puhun tässä nyt siitä, että varoja voidaan piilottaa monimutkaisiin rakenteisiin. Maltalla on rahoituspalveluteollisuutta, joka on hyvin voimakas, ja siellä noudatetaan korkeita sääntelystandardeja. Meillä on erittäin korkeat standardit ja meillä on tiukkaa lainsäädäntöä ja sääntelyn valvontaa myöskin. Ja pieni ryhmä, joka on vallassa, on käyttänyt panava hyväkseen, mutta se nyt ei kunnolla heijastele koko tilannetta. Ne, jotka olivat tässä mukana, he eivät heijastele sitä rehellisyyttä, jota Maltalla noudatetaan. Maltalaiset ja te, valtaosa tästä parlamentista, myöskin toteaa, että korruptio ja löyhä lainsäädäntö on asia, jota ei voida hyväksyä eikä sietää. Ja siksi olen samaa mieltä parlamentin jäsenten kanssa siitä, että kun tehdään päätöksiä, ja esimerkiksi minun maassani näitä päätöksiä täytyy tehdä, koska Malta on rehellinen maa ja Malta noudattaa Euroopan lainsäädäntöä. Kiitos. Kukaan. Edustaja Kasa, hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Kukanilta? Kyllä, edustaja Kukan, olkaa hyvä. Madam Chair. Hyvä puhemies. Yksinkertainen kysymys arvostelu edustaja Kasalle. Voisitteko vahvistaa, tai onko totta, että Maltalla järjestetään epäluottamuslause hallitukselle juuri Panama-papereiden takia? Haluaisin suoran vastauksen tähän. Kiitos. Niin, puhemies voin vahvistaa sen, että oppositio on pyytänyt epäluottamusäänestystä hallitusta vastaan. Me emme halua uusia vaaleja, me emme halua olla hallituksessa, koska vielä on kaksi vuotta aikaa seuraaviin vaaleihin, mutta ministeri, joka on vastuussa tästä skandaalista, saisi erota. Tuhannet maltalaiset olivat osoittamassa mieltään kaikilta elämänaloilta ja poliittisista ryhmistä. Ja ikävä kyllä, puhemies, tässä nyt on systemaattisesti hyökätty yksilöitä vastaan, jotka olivat mukana näissä mielenosoituksissa. Kyse on rehellisistä ihmisistä, jotka ovat tehneet paljon hyvää Maltalla, ja tämä on skandaali. Ja toinen skandaali on se, että on hallitus, joka mahdollistaa tällaiset hyökkäykset yksilöitä vastaan. Kiitos. Seuraavaksi Simon, minuutti. Arvoisat kollegat, Viime vuonna verotuksen alalla Euroopassa on saatu paljon enemmän aikaiseksi kuin edeltävinä vuosina, mutta vain ainoastaan ilmiantajien lehdistön avulla, Euroopan komissionkin avulla, mutta erityisesti Euroopan parlamentin takse alivaliokunnan, erikytyysvaliokunnan ja takse kaksi valiokunnan avulla, joka on tarvittava painetta päässyt luomaan. Jos katsotaan Süddeutsche Zeitung-lehden Panama-paperit tilannetta, kysehän ei ole vain ainoastaan yksittäisistä yrityksistä, vaan järjestöistä ja yksityishenkilöistä, niin kyllähän parlamentin pitää varmistaa, että tämä paine pysyy. Meidän täytyy perustaa aiheeseen liittyvä tutkintavaliokunta, joka tarjoaa meille riittävät toimintavälineet, jotta me voimme yhdessä komission kanssa pidemmällä aikavälillä painostaa jäsenvaltioita siten, että ne toimivat joustavammin ja halukkaammin ja nopeammin panemaan täytäntöön uutta lainsäädäntöä, jotta olemassa olevia porsaanreikiä päästäisiin tukkimaan. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Ruohonen Lerner. Kiitos, arvoisa puhemies. Swiss Leaks, Lux Leaks ja nyt Panaman paperit –

Tämä skandaali ei ole mikään uusi asia. Meillä oli Swiss Leaks, Lux Leaks ja ties mitä, ja nyt Panama Papers. Tätä asiaa ei voida erottaa neoliberaalista dogmasta. Rahoitusmarkkinat ovat jyllänneet sitten 80-luvun. Meidän täytyy myöskin muistaa, miten rahoituslaitoksia on yksin, yksityistetty. Kyse on eräänlaisesta rakenteen muutoksesta ja meidän täytyy tehdä jotain taistellaksemme veroparatiiseja vastaan. Järjestelmä on muutettava. Rahoitusmarkkinat ja rahoituslaitokset, heiltä pitää viedä toimintamahdollisuudet tältä osin. Me emme voi hyväksyä sitä, että rahoja vain siirretään muualle. Meidän täytyy myöskin katsoa, että tietoja, verotukseen liittyviä tietoja on käytettävissä, mutta tämänhetkiset tiedot ja ne toimet, joihin on ryhdytty, eivät vielä riitä. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Sani, haluaisitko käyttää sinisen kortin vai haluaisitteko käyttää puheenvuoron menettelyssä ilman puhelinluetteloa. En ymmärrä, mitä tarkoitatte. Les révélations de la semaine dernière... anteeksi. Kiitoksia. Niin, käytän mieluummin puheenvuoron sitten menettelyssä puhelistaa. Yes. No niin, hyvä. Annan sitten teille nyt puheenvuoron. Rova Jolie, voitte aloittaa nyt. So I started all over again. Yes, thank you No aloitan uudelleen. Hyvä komission jäsen, viime viikon paljastukset muistuttavat meitä yhdestä asiasta. Rahanpesun vastaisia sääntöjä ei kunnioiteta, niitä eivät kunnata isot pankit, eivätkä mitkään muu rahoituslaitokset, eivät myöskään jäsenvaltiot tai kansalliset valvontaviranomaiset, jotka ovat sallineet tällaiset. Rahanpesu on bisnestä. Kansalaiset ovat saaneet tästä tarpeekseen. Meidän hallituksemme kaksi ö, naamaisuus e, ja lainsäädäntöehdotusten puute ovat vähentäneet luottamusta. Tämä koskee meidän demokratiaamme ydintä. Meidän pitää tiedä, tietää, kuka on huijannut ja miten, ja syyllisten pitää päätyä oikeuden eteen olemme nähneet, että tämä petosjärjestelmä on kansainvälistä ja siksi ryhmäni on pyytänyt tutkintavaliokunnan luomista ja, pyytä, ja kiitän kaikkia kollegoita tuesta tälle ehdotukselle. Meidän ei pidä nyt antaa tämän jäädä tähän. Me emme ymmärrä, miksi ette toimi, kun julkinen mielipide on teidän takananne. Miksi ette ehdota. Ja puhujalta katkaistiin mikki. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Baye, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Historia toistaa itseään. Ja ikävä kyllä, tämä sanota nyt tulee mieleen, kun katson, millaista työtä toimittajat tekevät näiden Panaman papereiden osalta. Ja ajattelen tätä samaa kun katson näitä viivytyksiä, joita on tapahtunut näissä tutkimusvaliokunnissa. Ja siksi on hyvä, että SND-ryhmä aikoo kantaa vastaansa ja pyytää, että tutkintavaliokunta perustetaan. Ja toivottavasti saamme enemmistön tälle, koska me emme voi tyytyä erityisvaliokuntaan, joka perustettiin LuxLeaks-skandaalin jälkeen. Hyvin nopeasti tällä valiokunnalla oli erityisvaliokunnan rajat edessään ja sitten moni suuryritysten edustajat kieltäytyivät vastaamasta kysymyksiin. Ja se esti mitä tekemästä tiettyjä ehdotuksia, niitä ei kuitenkaan ole toteutettu jäsenvaltioissa, kuten komission sekin totesi. Eli meidän pitäisi tutkia tätä tutkintavaliokuntaa. Se on ainoa tapa syvällisesti tutkia tätä uutta skandaalia, jotta voidaan nähdä kuka on vastuussa ja näemme millaisia mekanismeja on käytetty. Ja meidän pitää myöskin laajentaa tutkimusalaa ja meidän pitää katsoa myöskin mekanismeja, jotka mahdollistavat rahanpesun ja näitä rahoitusmekanismeja, jotka liittyvät kansainväliseen terrorismiin. Hallitusten valtioiden päämiesten täytyy ymmärtää, että ainoastaan kansalaiset voivat tehdä ponnisteluita näinä aikoina. Ei heidän pidä ainoastaan tehdä säästöjä. Me tiedämme, että rahoja on. Me tiedämme, että meidän täytyy nyt vain etsiä niitä. Moni- Kiitos. Seuraavaksi Monika Makovei, minuutti. Mulțumesc skandalul uh, Panama Oikein paljon kiitoksia. Panama-paperit-skandaali on ennennäkemätön ja järisyttävä. Jotkut ihmiset ovat erittäin rikkaita, kuten myöskin poliitikot, ja he ovat olleet tässä mukana pyrkineet kiertämään veroa. Tämä vaikuttaa tietenkin myös Romanian tilanteeseen veroparatiiseihin varojen siirtäminen volyymiltään kolme triljoonaa euroa, ainakin mitä pääosasto takse on arvioissaan lausunut. Vaikea käsittää, minkälaista summasta on kyse, mutta me tiedämme sen, että kyse on myöskin moraalisesta ongelmasta – liikemaailmaan ihmiset vievät suuria summia investoinneilta juuri näinä kriisin aikoina. Ihmiset kuolevat nälkään ja paleltuvat nälkään, eivätkä saa lääkehoitoon mutta nämä, varot ovat veron, nämä rahat ovat verokiertoon liittyviä ja ne pitäisi käyttää muuten hyviäksi. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Urban Crespo, minuutti ja pidättäytykää tässä puheajassa. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Vaikuttaa siltä, että se mikä huolestuttaa eurooppalaisia viranomaisia ei ole tämän veropetoksen laajuus, joka käy ilmi Panaman papereista, vaan nämä nimet, veronkiertäjät, joiden nimet nyt julkistetaan. Ja siellä on tunnettuja eurooppalaisia poliitikkoja, jotka puhuvat patriotismista, mutta jotka kätkevät sitten rahansa muualle tai sitten perheenjäsentensä tileille, kuten esimerkiksi komission jäsen Kanjete, joka vaarantaa edelleen komission uskottavuuden. Suur omaisuukset ei tarvitse lähteä Panamaan kätkeäkseen näitä rahoja. Voi mennä Andorraan, Sveitsiin tai Luxemburgiin, ja myöskin he saavat apua suurilta eurooppalaisilta pankeilta, jotka ovat helpottaneet asiakkaidensa veronkiertoa monilla tavoin. Ja samalla viikolla, kun puhutaan näistä Panaman papereista, nyt ehdotetaan direktiiviä, joka tiukentaa kauppasalaisuuksia ja suojelee näitä vilpintekijöitä. Me olemme puhuneet hyvin pitkään tästä asiasta. Tämä ei ole kriisi Tämä on huijausta. Kiitos. Seuraavaksi Scott Cato, minuutti. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Keskustelu Panama-papereista on keskittynyt korruptoituneisiin poliitikoihin ja rikollisiin, jotka ovat piilottaneet vaurautensa tai pestyt rahansa. Mutta yhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset alueet ovat myös tärkeä osa tätä. Britti, Britin Neitsyt-saarilla on yli puolet näistä yrityksistä ja Lontoon City itse asiassa helpottaa rikkaiden verokiertoa. David Cameron on yrittänyt olla avoimuuden mestari, mutta hän on itse vesittänyt rahanpesusääntöjä ja on itse hyötynyt tällaisista säätiöistä, joista hän on kritisoitunut. Kun puhutaan näistä brittien merentakaisista alueista, niin voidaan sanoa, että ne aiheuttavat menetyksiä näinä aikoina, kun esimerkiksi brittien terveysjärjestelmä on pahassa taloudellisissa vaikeuksissa. Eli ei voida sanoa, että olisimme kaikki samassa veneessä. Kiitos. Seuraavaksi Kofod, puolitoista minuuttia. give a rare insight in how a corrupted global elite plays millions of money in offshore tax havens Panamapaperi osoittavat, miten offshore-kohteisiin varoja vain viedään. Kyse on korruptiosta, terrorismin rahoituksesta, rahan pesusta ja niin poispäin, mutta kyse on vain vuoren, jäävuoren huipusta. Mossack Fonseca, Panama ovat, on yksi monesta. 8 prosenttia kotitalouksien varoista on veroparatiiseihin kätkettyinä ja suurimmat yritykset siirtävät toimintaansa veroparatiiseihin. Kyse on miljardeista euroista, joita ei veroteta EU-ssa ja se juuri näinä kriisin aikoina. Miljardeja, joita voitaisiin käyttää julkisiin palveluihin, työpaikkojen luomiseen, koulutukseen ja niin poispäin. Tämä provosoi kansalaisille, jotka maksavat kuuliasti vero, veronsa. Tämä vie työpaikkoja koska me tiedämme, että PK-yritykset joutuvat maksamaan 30 prosenttia enemmän kuin monikansalliset yritykset, mutta nämä rikolliset vievät pohjan oikeusjärjestelmään ja vievät luottamuksen talouteen. Siksi me tarvitsemme avoimuuteen liittyvää määräyksiä. Maakohtainen raportointi, se on tarpeen. Me tarvitsemme mustan listan, josta löytyisivät muun muassa Panama ja muut. Meidän tuli pyrkiä välttymään kaikenlaiselta salamyhkäisyydeltä. ja estää Mossack Fonsecan kaltaisten yritysten toiminnan, jotka vain keskittyvät siihen, että asiakkaat pääsevät kiertämään veroja. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Mélenchon minuutti. Depuis 2001, la... Vuodesta 2001 on ollut noin yksi skandaali per vuosi, mitä tulee veropetoksiin ja verojärjestelyihin. Ja kaikki tämä on sisäänkirjoitettu EUn järjestelmiin, joka mahdollistaa tällaisen verokiskailun. Artikla 73, 63 liittyy kaikkien transaktioihin ja on sanottu, että niitä ei saa rajoittaa eri maiden välillä. Ja sitten on sanottu, koska tämä järjestelmän laiton ja nyt on sitten komission puheenjohtajan henkilö, joka on vastuussa tästä skandaalista. Ja mitään ei ole löytynyt, mutta 26. huhtikuuta nämä väärinkäytösten paljastajat, jotka ottivat esiin skandaalin, he saattavat joutua kymmeneksi vuodeksi vankilaan ja saada miljoonan euron sakot. Ja sitten Panama-paperit. Tässä on taas sama tilanne. Société Générale, Ranskan pankki, on ollut EKPn valvonnassa ja sillä oli näitä offshore-yrityksiä alaisuudessaan, mutta minä olen saanut syytteen panettelusta. Tällaiset säännöt vain meidän täytyy suojella väärinkäytöisen palastajia, koska he kärsivät tästä kaiken eniten. Kiitos. Seuraavaksi Maragal minuutti. Kiitoksia. Panama on jäävuoren huippu. Joku sanoi, että tietyllä tavalla tässä on mennyt nyt mahdollisuus hukkaan. Ja sitten täytyy huomata, että Yhdysvallat ei halua olla mukana tässä keskustelussa. Ehkä sillä on jotain muita tärkeämpää tekemättä, tekemistä. Tutkintavaliokunta, jota ehdotetaan, niin siellä pitää sitten katsoa tätä tilannetta kokonaisuudessaan. Veronkierron tutkiminen ei ole vain moraalinen kysymys, vaan se on talouteenkin riittyvä kysymys. Meidän täytyy katsoa, ettei tällä tavalla heikennetä hyvinvointiamme. Meidän täytyy saada aikaan sosiaalista tasapuolisuutta ja talouskasvua. Mukanahan on nyt sitten hallituksen ministereitä ja ex-ministereitä ja yksi toimii jopa Euroopan komissiossa. Ja sitten täytyy katsoa tätä rahoitusjärjestelmää, joka mahdollistaa rahanpesun, mutta mikään ei olisi mahdollista, mikäli jäsenvaltiot pysyvät hiljaa. Veronkierto on pahaksi Euroopassa ja milloin miten alamme ennaltaehkäisemään ja korjaamaan näitä tilanteita. Kiitos. Seuraava puhuja on Hauregio Atondo. Kiitoksia puhemies. Veroparatiisit varastavat meille, näin Moskovici sanoi, ja se on ihan oikein sanottu. Ne varastavat meiltä. Ne varastavat kaikilta kansalaisilta, julkisilta yrityksiltä, hyvinvoinnilta. Kyse ei ole vain pimeän pesun rahasta, vaan meiltä varastetaan, kansalaisilta varastetaan rahaa. Meidän täytyy saada nämä rahat takaisin, ja siksi meillä on tässä nyt erinomainen mahdollisuus, koska nyt kansalaiset ovat suuttuneita, nyt on hälytystila yhteiskunnassa, ja meidän on nyt mahdollista tehdä asiat hyvin. Meidän ei pidä puhua mistään katastrofeista tai siitä, että kaikki muutetaan täysin, vaan meidän täytyy nyt ryhtyä vaiheittain toimiin. Tämä on pitkä taistelu, joka tulee kestämään pitkään, mutta me voimme saada nyt aikaan verotusmaailman vallankumouksen esimerkiksi kymmenessä vuodessa. Meidän täytyy ensinnäkin katsoa, mikä on veroparatiisin määritelmä. Meidän täytyy laatia luettelo veroparatiiseista ja meidän täytyy miettiä, miten niitä vastaan toimitaan. Meidän täytyy katsoa pankkien toimintaa, jotta ne eivät toimisi niiden kanssa yhteistyössä, ja meidän täytyy tulevaisuudessa pyrkiä verotukselliseen ja sosiaaliseen tasa-arvoisuuteen maailmassa. Kiitos. Seuraavaksi Anna Gomes. Kyse on taas maailmanlaajuisesta skandaalista. Meidän täytyy taistella rikollisuutta vastaan, korruptiota vastaan, kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Nämä tuotot on takavarikoitava ja myöskin ne juristit, jotka ovat antaneet mahdollisuuden varojen siirroille, pitää saada edes vastuuseen. Euroopan komissio on ilmoittanut, että tilit on avattava os- monikansallisten yritysten osalta, mutta tämä tietenkin täytyy tapahtua ei ainoastaan Euroopassa, vaan myöskin Euroopan ulkopuolella. Meidän täytyy katsoa, ketkä hyötyvät näistä yrityksistä, säätiöistä, online-yrityksistä ja niin poispäin. Rahanpesudirektiivi yksinään ei riitä, mutta meidän täytyy olla vahvana. Euroopan unioni, kuten sanottu, ei voi hoitaa tätä asiaa yksin. Jäsenvaltiothan ovat osittain veroparatiiseja ja he vievät pohjaa muiden jäsenvaltioiden, kuten oman kotimaanikin poh- alta. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi edustaja Peres, minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen te vastaatte salkusta, joka jo vuosia ei ole edistynyt. Toivomme, että nyt teidän alaisuudessanne tämän parlamentin avulla saamme edistystä aikaiseksi niiden kaikkien tuella, jotka paljastavat väärinkäytöksiä ja jotka äh, kansalaisten avulla, jotka aktivoituvat, jotta veronkierto loppuu. Toivottavasti saamme edistystä aikaiseksi. Haluaisin siis vakuuttaa teitä teille tukemme. Tämä Euroopan parlamentti valiokuntiensa kautta ja tutkintavaliokunnan kautta me yritämme vahvistaa teitä tässä taistelussa, jossa teidän pitää olla päättäväisiä. EUn pitää ehdotustensa kautta, mutta myös G20-kokouksessa ottaa esille tämä kysymys, jossa on kyse siitä, että meidän pitää olla tasa-arvoisia kumppaneidemme kanssa, jotta voimme vastata kansalaistemme vaatimuksiin alalla, jossa vuosien aikana olemme antaneet monikansallisten yritysten tehdä mitä tahansa. Nyt meidän pitää sanoa, mitkä säännöt ovat. Kiitos. Nyt Olemme saaneet puhujaluettelon käytyä loppuun puhujaluetteloa. Ensiksi edustaja Tom, olen nyt todella tiukka minuutin puheajan suhteen. Edustaja Toms ensimmäiseksi. Kiitoksia, puhemies. Panama-paperit on tietysti asia, joka pohjalta nyt käydään tätä keskustelua, mutta ei tällä mitään uutta. Olemme tienneet tästä jo pitkään Euroopan tasolla on ryhdytty monin toimiin, on tehty sopimuksia kolmansien maiden kanssa, mutta se nähtävästi ei riitä. Miljardeja euroja menee sivusuun talousarviostamme, ja nämä ovat rahoja, joita tarvitaan kouluihin, uusiin työpaikkoihin ja lapsillemme. Veronkierto, omaisuuden piilottaminen on asia, jota emme voi hyväksyä, mutta meidän täytyy katsoa tätä asiaa hiukan tarkemmin. Miksi veroparatiisit ovat niin puolensa vetäviä ja niin mielenkiintoisia? Meidän täytyy nyt pohtia näitä asioita. Meillä on ehkä epämiellyttäviä verojärjestelmiä omissa maissamme, eli ehkä senkin suhteen pitäisi tehdä jotain. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kaputta, minuutti. Kiitoksia. Panama-paperit on horjuttanut rahoitusjärjestelmää, joka on tällä hetkellä globaali. Eli meidän täytyy edistää avoimuutta rahoitusmaailmassa, mutta myöskin Euroopan unionin täytyy päättäväisesti toimia maailmanlaajuisessa hallinnossa. Eli meidän täytyy toimia nopeasti, jotta voidaan taata avoimuus ja se, että voidaan torjua tehokkaasti veronkiertoa ja veropetoksia. Komission ehdotus Nämä maakohtaisesta raportoinnista julkistaisi yritysten toiminnan maakohtaisesti. Ja meillä pitää myöskin olla sääntöjä, jotka estävät sen, että voitot siirretään maihin, joissa verotus on kevyempää. Meidän täytyy katsoa, mikä on se liikevaihtotaso, jonka yläpuolella yritysten täytyy ilmoittaa voitostaan. Ja meidän täytyy nyt toimia ja meidän täytyy puhua yhdellä äänellä eurooppalaisista arvoista. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Marias. Kiitos. Meidän ei ole siis tarvinnut odottaa Panaman papereita saadaksemme tietää, että suuret monikansalliset yritykset välttävät veroja, siirtohinnoitellen muiden kikkojen avulla. Ne siirtävät voittoja offshore yrityksiin ja veroparatiiseihin. On arvioitu, että niihin piilotettu määrä on jopa 7-20 miljardia euroa vuodessa vuosittain siis, ja näyttää siltä, että näitä käytänteitä käyttävät muudet, mu, monet pankit, kuten Societe Generale ja Deutsche Bank, mutta myös yritykset, kuten, yritykset, kuten Siemens. Kun puhutaan näistä niin sanotuista investoinneista näihin maihin, me, niin sitä varten me tarvitsemme Euroopan laajuisen systeemin, jotta voimme myös estää Luxemburgin ja Alankomaiden niissä tehtävän veronkierron. Eh prevaranti biti brži od nas? do kada će lopovi biti... Oikein paljon kiitoksia. Rikolliset ovat meitä nopeampia, yhtä lailla terroristitkin, mutta kuinka kauan tämä kestää? Miten voidaan taistella tällaista eurooppalaista tutkintaviranomaista vastaan, koska sehän voisi antaa mahdollisuuden taisteella tehokkaasti ääriliikkeitä ja rikollisia vastaan, näitä rosvoja vastaan. Niin sanoitte, että kaikki on laillista, kyse on vain ja nostaan veron välttämisestä tai rahan pesusta, mutta samapa tuo. Loppujen lopuksi meillä, meiltä nämä verovarat puuttuvat. Me aina puhumme siitä, että miten voimme saada enemmän rahaa käyttöön taistellaksemme tämänhetkisiä ongelmia vastaan. Arvoisa komission jäsen, toimikaa ponnekkaasti. Me tuemme teitä ja me luotamme teidän toimintanne tehokkuuteen. Kiitos. Seuraavaksi Krysakonos. Παναμά. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις μέσω Παναμά για φοροδιαφυγή. Κοίταξε. Nämä Panama-paperit liittyvät rahanpesuun ja veronkiertoon valtavalla mittakaavalla, eli EU pitää toimia nyt yhteistyössä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa, jotka ovat halukkaita yhteistyöhön. Ympäri maailmaa on veroparatiiseja ja siellä on kaikenlaista järjestettyä rahoitusrikollisuutta, ja se on asia, jota ei voida suvaita, erityisesti kun samanaikaisesti heikkojen sosiaaliturva on huonossa jamassa. Meidän pitää laatia maailmanlaajuinen luettelo niistä maista, jotka ovat veroparatiiseja. Ja meidän täytyy verottaa kaikkia transaktioita näiden maiden pankkeihin. Ja samalla Meillä on oltava järjestelmä, jolla voidaan suojella väärinkäytösten paljastajia, ja nyt on aika toimia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Sargentini. Rouva puhemies, oikein paljon kiitoksia. Toimin esittelijänä rahanpesudirektiivin tarkastamisen osalta ja silloin jo, kun sitä tarkasteltiin, niin sain parlamentin tuella tekstiä riittävällä tavalla muutettua. Näin voimme välttyä siltä, että postilaatikofirmat voivat toimia. Panama Papers tuli pöydälle tämän avulla myöskin vuotojen lisäksi tämä voi olla tärkeä tehtävä, mutta nyt me odotamme komissiolta ehdotuksia direktiivin muuttamiseksi, jotta tässä huomioidaan myöskin terrorismin vastainen taistelu. Meidän täytyy katsella tätä rekisterikysymystä. Tässä ei huomioida säätiöitä laisinkaan. Neuvoston kanssa tästä ei voida neuvotella, koska muun muassa Cameron tätä ei halua, mutta ei ainoastaan Cameron, vaan monet muut jäsenvaltiot eivät tätä halunneet. Mutta ensimmäinen kesäkuuta, kun työt alkavat, niin silloin pitäisi pyyttyä myöskin näiden säätiöiden toimintaan. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Maletic. Kiitos puhemies Nämä paljastukset Panama-papereissa ovat johtaneet tutkintaan monissa jäsenvaltioissa. Kaikille on selvää, että veronkierto on täysin vastuutonta ja siksi automaattista tietojenvaihtoa maiden välillä pitää edistää. Panama-paperit tekevät nämä ongelmat selväksi. Olemme nähneet, että tämän vuoden maaliskuussa meillä nyt on tämmöinen erityinen valiokunta veropäätöksiä varten ja OECDn globaalit standardit, nekin me olemme hyväksyneet, ne auttavat globaalia, globaalin avoimuuden luomisessa, mutta toisaalta tiedot omasta toimi, liiketoimista voidaan pitää salaisena. Komissio on ottanut tänään lisäaskeleen jotta liikesalaisuuksia voidaan säännellä paremmin, mutta meillä on vielä työtä edessämme. Meidän pitää tehdä kaikista jäsenvaltioista ja maista tasa-arvoisia. Seuraavaksi edustaja Grabini. Komissar, combaterea Kiitoksia. Veropetosten ja rahanpesun torjunta ei ole ainoastaan komission ja neuvoston asia, vaan tämä ongelma liittyy myöskin jäsenvaltioiden ja EUn toimintaan. Rahanpesu ja veronkierto nyt rehottaa, emmekä voi hyväksyä sitä, että jäsenvaltioiden kansalaiset voivat toimia tällä tavalla, ja tietysti PK-yritykset tästä kärsivät. Mitä jäsenvaltiot ovat tehneet, mitä kansainväliset instituutiot ovat tehneet, Tämä on nyt kauhea, mitä Panama-papereista on käynyt ilmi. Meidän täytyy toimia tiukasti näissä kysymyksissä ja katsoa näitä rikkomuksia, jotka liittyvät rahanpesuun ja veronkiertoon, ja meidän täytyy takavarikoida nämä varat. Kiitos seuraavaksi edustaja Tsani. Tisztelt elnök Rouva puhemies, kiitoksia. Arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat, pelkään pahoin, että edessämme on suurempi haaste kuin mitä tämänpäiväinen keskustelu antaa ymmärtää. Jos lukee sanomalehtiä, niin sillä perusteella voi sanoa, että vaikea on osoittaa, että että joku suurempi eurooppalainen yritys ei omaisi offshore-yritystä tai harjoittaisi offshore-toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin suuri osa tuotosta jää Euroopassa verotuksen ulkopuolelle. Tästäpä syystä yksi prosentti maailman väestöstä omaa lähes koko maailman omaisuuden. Kiitoksia. Kiitos. Tähän päättyy menettely ilman puhujaluetteloa. Komission jäsenelle esitettiin monia ehdotuksia, kysymyksiä ja kritiikkiäkin. Tämä on tärkeä aihe, joten odotamme nyt innolla teidän vastauksianne. Kiitoksia tästä erinomaisesta keskustelusta, joka osoittaa kaikin puolin, että me kaikki haluamme voimakkaasti ja aktiivisesti torjua veronkiertoa ja rahanpesua. Panama-paperit ovat osoittaneet, että meillä pitää olla globaalimpi, paremmin koordinoitu ja voimakkaampi lähestymistapa, jotta voimme torjua veronkiertoa, rahanpesua EU:ssa ja myös EUn ulkopuolella. Tämä on nyt niin laaja ongelma, että me tarvitsemme poliittisia vastauksia. Ja haluaisin sanoa, että komissio on nyt yhtenäinen tässä asiassa. Monet komission jäsenet vetävät samaa köyttä tässä asiassa. Ja lähitulevaisuudessa komissiolla on monia aloitteita kehitteillä. Esimerkiksi esittelemme muutoksia rahanpesudirektiiviin kesäkuuhun mennessä, ja tällä tavalla voidaan edelleen vahvistaa ennaltaehkäisevää lähestymistapaa tätä ilmiötä vastaan. Me haluamme vastustaa anonyymiä transaktioita, ja meidän täytyy toimia johdonmukaisesti jotta voidaan puuttua näihin riskeihin kolmansissa maissa. Mutta kollegani Jurova sitten puhuu tästä yksityiskohtaisemmin ja hän voi kertoa sitten seikkaperäisesti näistä kysymyksistä. Ja sitten meillä on tämä vanha hanke, joka voidaan nyt elvyttää. Ja haluamme, että tällä tavalla voidaan parantaa talouden tehokkuutta ja veronkierron torjuntaa, ainakin sisämarkkinoilla. Olemme esittäneet taulukon, josta voidaan nähdä, millaisia eri järjestelmiä on käytössä kolmansissa maissa. Ja se on sitten ensimmäinen etappi, kun laadimme tätä yhteistä mustaa listaa kesän mennessä. Ja sitten me jatkamme tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa kansainvälisesti, esimerkiksi G20-ryhmä, OECD ja GAFI. Näin voimme varmistaa, että nämä sitoumukset ovat sellaisia, joista pikkuhiljaa tulee sitten hyvän hallinnon kansainvälisiä standardeja. Ja tiedän, että nämä huolenaiheet ovat myöskin puheenjohtajavaltio Alankomaiden huolenaihe. Se on paneutunut tähän kysymykseen. Dijsselbloem ja valtiosihteeri ovat samalla linjalla meidän kanssamme. Ja uskon, että kesäkuuhun mennessä saadaan aikaan huomattavaa edistystä ja jäsenvaltiot saavat kantaa vastuunsa. Ja sen jälkeen mennään vielä pidemmälle. Meillä on nyt paljon ehdotuksia, joita täälläkin on esitetty, ja niiden avulla voimme jatkaa keskustelua. No sitten pari vastausta, tai kolme vastausta, jotka haluan nyt antaa parlamentille, jota kovasti arvostan. Ja ensinnäkin Luke kysyi, miksei komissio ole toiminut nopeammin hän tietää, että komissio voi tehdä ainoastaan ehdotuksia. Ja näin me teimme esimerkiksi, mitä tulee tietojen automaattisen, automaattisen vaihtoon veropäätösten osalta. Se on hanke, joka huomattavasti on vauhdittanut tätä prosessia, ja me olemme hyödyntäneet sitä. Ja Panama-paperit ovat tavallaan hyvä asia. Ei pidä nyt kritisoida komissiota. Me haluamme tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, koska mehän olemme liittolaisia. Meillä on samat tavoitteet. Ja sitten Wolf tapanomaisella tyylikkyydellään halusi syyttää komission virkamiehiä ja väitti heitä myöskin huijareiksi ja että komissio on heidän päällikkönsä. Tämä nyt on melkoinen karikatyyri ja aika skandalimaista. Ja toisin kuin monet kuvittelevat, me maksamme veroja, totta kai me maksamme. Ja se, että komission jäsenet, no en nyt tiedä, mitkä kansainväliset viranomaiset eivät maksaisi veroja, se ei pidä paikkaansa. Ja tietysti kaikki virkamiehet maksavat veroja komissiossa. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla tehdään säästöjä vuosina 2014-2020. Ja mehän olemme säästäneet hallinnosta 4,3 miljardia euroa ja 1,5 miljardia vuodessa. Ja meillä on palkkamaltti nyt käytössä. EUn vastuuhenkilöt maksavat progressiivisia veroja 8 prosentista 45 prosenttiin. Ja ne ovat itse asiassa monien osalta korkeammat kuin jäsenvaltioissa. En nyt puhu tietenkään veroparatiisesta. Ja tietysti siellä maksetaan myöskin sosiaalimaksuja. Eli unohdetaan nyt tällainen demagogia. Tai sitten voidaan kysyä esimerkiksi Britanniasta näitä kysymyksiä. Ja muistuttaisin vielä, että kaksi parlamentin jäseltä, UKIPin jäsentä, ovat saaneet vankilatuomion, siis vankilatuomion petoksista, joita on tehty julkisilla varoilla. Eli suoraan sanottuna Siis tämä on nyt aivan vääräänlaista toimintaa. Ja tämä ei ole pelkästään huonoa makua, vaan ensinnäkin meidän täytyy nyt laittaa oma koti kuntoon. Ja sitten Lamberts, jota kovasti arvostan, hän tuntee hyvin tämän aiheen, mutta sitten hän keskeyttää minua ja sitten hän lähtee pois, hän ei jää kuuntelemaan vastauksiani. Hänellä on varmaan jotain muuta mielenkiintoisempaa teke- tekemistä, mutta olisi joskus hyvä odottaa myöskin komission vastauksia. Ja minua todella loukkasi se, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että tämä viimeinen yrityksemme on ihan naurettava, mutta minua ei kyllä naurata. Hän periaatteessa syytti komissiota siitä, että se nyt odottelee ja että se on lobbareiden käsissä. Se ei pidä millään tavalla paikkaansa. Jonathan Hill juuri äsken teki ehdotuksen koskien CBCR-direktiiviä, joka menee pidemmälle kuin ne, mitä kansalliset järjestelmät ovat ehdostaneet. Kun katsotaan OECDtä, mitä OECD sanoo tästä laajuudesta? No, on, tässä on puhuttu julkisuudesta. Ja totta kai nämä suuryritykset Belgiassa, Iranissa, kaikkialla Euroopassa tekevät näin ja myöskin Euroopan ulkopuolella. Ja tämä koskee myös tiettyjä maita, jotka eivät ole veroparatiiseja. Me olemme maailman ykkösiä. Meillä on eniten kunnianhimoa maailmassa. No okei, okay, parlamentin jäsenhän pitää tehdä politiikkaa, hänen pitää olla vaativampi, ja voin ymmärtää, että hän haluaa, että mentäisiin pidemmälle. Jäsenvaltiot saavat tätä vastuuta, ja mahdollisesti No, kun yhdessä saamme aikaan edistystä, kun toimimme yhdessä, kun mennään oikeaan suuntaan, niin meidän pitää pystyä sanomaan, että kyllä, tämä oli hyvä, eikä sitten pidä stigmatisoida tai syyttää komissiota. Siis mehän olemme liittolaisia. Ja tämä komissio, komission jäsenet, jotka ovat täällä paikalla, komission sopimus ja puheen, puheenjohtajakin on sitoutunut näihin kysymyksiin, eli me haluamme olla johtajia maailmassa, mitä tulee veronkierron torjuntaan. Ja se, mitä komissio on ehdottanut, se on ennennäkemätöntä kunnianhimoa, kun katsotaan nyt Euroopan toimielinten historiaa. No, Lamberts on erittäin älykäs, kuten tiedät. Hän tuntee nämä aiheet erittäin hyvin, joten minun täytyy nyt sitten hiukan päätellä, että hän on hiukan vilpillinen tässä, ja tämä ei ole oikea tapa tehdä politiikkaa, koska meidän pitäisi kunnioittaa toisiamme ja vetää yhtä köyttä. Näin minä aion tehdä hänen kanssaan ja vihreiden kanssa ja kaikkien muidenkin poliittisten ryhmien kanssa, joita arvostan kovasti. Kyllä, Euroopan parlamentti ja komissio jakavat saman tavoitteen, eli me pyrimme avoimuuteen ja veronkierron torjuntaan. Eli mennään yhdessä oikean suuntaan, eikä nyt riidellä turhaan asioista, joista on vain viime kädessä haittaa. Komissio on instituutio, joka ei ole täydellinen, ei mikään instituutio ole täydellinen, mutta näissä asioissa komissiolla ei ole mitään hävettävää ja erityisesti olen erittäin ylpeä siitä, mitä olemme päättäneet ja mitä Jonathan Hill esitteli, koska se on merkittävä edistysaskel, jollaista ei ole tehty missään maailmassa, mutta me voimme sen tehdä. Eh, Kiitos komission jäsen Moskovici. Niin sanoi, että kollegani Jurova voi sitten kertoa vähän lisää vielä tästä rahanpesusta, jos sallitte. Of course. Totta kai. Komission seuraava, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, kiitos tästä tilaisuudesta. Lisätään lyhyt kommentti tähän Haluaisin reagoida kysymyksiin rahanpesusta. Kyllä olette oikeassa. Meidän pitää panna täytäntöön toimia taataksemme, että viranomaisilla on vahvemmat valtuudet torjua rahanpesua ja varmistaa, että epäilyttävästä rahansiirroista kerrotaan viranomaisille. Me olemme jo rahanpesun vastaisessa direktiivissä vuonna, vuodelta 2014 saaneet edistysaskelia aikaiseksi. Olemme perustaneet useita rekisteriä, joihin rekisteröidään todelliset edunsaajat. Ja nyt aika on viedä tämä lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa. Tämä on keskeistä, sillä tämä lainsäädäntö on pantava täytäntöön. Rekisterit pitäisi saada vuoden 2016 loppuun mennessä aikaiseksi ja komissio on valmis antamaan tätä transponointia varten kaiken tarvittavan tuen ja olen tiivissä yhteydessä jäsenvaltioiden yhteishenkilöiden kanssa tämän asian osalta. Olette myös oikeassa sen suhteen, että komissio nyt on uusimassa tätä direktiiviä, koska käsittelee myös terrorismin rahoitusta ja tämä ehdotus tulee ensimmäinen kesäkuuta. Se keskittyy ennen kaikkea riskeihin, jotka liittyvät terrorismin rahoitukseen, ennen kaikkea anonyymeihin rahansiirtoihin, maksuihin, ja muihin seikoihin, jotka turvallisuusasiantuntijoiden mukaan ovat, esimerkiksi juuri nämä tilisiirrot ovat usein ensimmäinen merkki turvallisuusasiantuntijoiden mukaan siitä, että terrorismi, terrorismi, terrori-iskuja suunnitellaan. Ja lisäksi toimintasuunnitelmassa ähm, komissio aikoo harmonisoida säännöt rahanpesuun äh, rankaisemisesta. Kiitos komission jäsen Jourova tästä loppupuheenvuorosta. Tämä on erityisen tärkeä aihe, joten meidän on kuluttua siihen aikaa. Tämä aihe saa paljon huomiota, joten siitä syystä kaksi komission jäsentä kommentoi asiaa. Nyt ministeri Plashertz voi antaa neuvoston puolesta kannan. Oikein paljon kiitoksia. Paljon tullut sanottua, joten lyhyestä virsi kaunis. Panama-paperit ovat osoittaneet, että Euroopan unionin taistelu rahanpesua ja verokiertoa vastaan on tärkeä yhteinen tehtävänämme. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä globaalisti ja toimia edelläkävijänä. Sanottakoon suoraan, neuvosto haluaa tietää faktoja kuten parlamentaarikotkin ja kuten komissiokin. Ja tästäpä syystä me tulemme tutustumaan Panama-papereiden sisältöön ja sitä kautta varmistamaan, että meidän taistelumme on mahdollisimman tehokasta. On varmaa, että kaikki toimivat vastuullisesti ja me tulemme tässä yhteydessä puhaltamaan yhteen hiiliin. Me jatkamme taistelua, me olemme päättäväisiä tämän suhteen. Ja vetoan tässä parlamenttiin ja jäsenvaltioihin, jotta te tukisitte meitä tässä työssä. Tällä hetkellä on toimenpiteitä pöydällä, jotka pitää panna täytäntöön ja lähitulevaisuudessa uusia välineitä otetaan käyttöön niin pan- täytyy panna täytäntöön. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos rouva ministerille tästä loppupuheenvuorosta. Näin päätämme tämän keskustelun.